76. Ja minulla on tässä ensiksi kolme minuuttia varattuna. Yes, please. Please. Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Commissioner, dear colleagues, on behalf Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin nyt ympäristövaliokunnan nimissä esittää tämän vastustamisen Euro 6 standardien muuttamiseen. Kuolemia tulee ylimääräisiä kuolemia EU:ssa tulee kymmeniä tuhansia vuodessa ja noin 800 miljardia euroa ovat tähän liittyvät kulut. Erityisesti typeoksidit ja muut ilmansaasteet, jotka näistä johtuvat, aiheuttavat muun muassa keuhkosyöpää ja ympäristön pilaantumista, kuten rehevöitymistä ja happamoitumista. Eli noin 70 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopassa vuosittain aiheutuu näistä saasteista. Euro 5 ja Euro 6 standardeissa määritellään päästöraja, joka on 80 milligrammaa per kilometri niin kutsutussa normaaliajossa. Nyt vastustuksen aiheena olevassa asetuksessa pyritäänkin asettamaan korkeammaksi tämä raja todellisissa olosuhteissa syntyvien päästöjen testausmenetelmien osalta. Eli tavallaan tässä annetaan siis tos, tosiasiassa täysi blankosekki poiketa tietyistä ylärajoista, eikä näin noudateta asetusta 715 kautta 2007 eikä vuodelta 2005 erästä toista asetusta. Siksi ympäristövaliokunta vastustaa tätä ehdotusta, koska äh, typpioksidipäästöt voisivat olla 160 mg per kilometri, mikä tarkoittaa sitä, että neljä vuotta euro, euro 6 standardin jälkeen voimantulon jälkeen noste, tämä päästöraja olisi mainitsemani. Eli tässä todella vaarannetaan itse asetus, mutta mielestäni myöskin kaikkien lainsäätävien elinten uskottavuus. Nyt komission pitäisikin peruuttaa Tämä ehdotus ja huhtikuun alkuun mennessä esittää uusi ehdotus, jolla varmistettaisiin päästörajoitusjärjestelmien tehokkuus. Kiitos. Ja komission puolesta Vienkovska, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Tänään keskustelemme uudesta päästömittausjärjestelmästä EU-ssa autoille. Ja kuten tiedätte, olemme teeskennelleet tämän parissa jo melko pitkään, mutta totta kai tämä Volkswagenin tapaus toi, teki tästä entistä kiireellisemmän. Tällä kertaa haluan keskittyä tehtyjen päätösten vaikutuksiin. Me tiedämme, että laboratoriotestit eivät ole luotettavia typpioksidipäästöt dieselautoilla saattavat olla jopa 400 milligrammaa kilometrillä. Tämä on 4-5 kertaa enemmän kuin euro 6 säätämä yläraja. Ja tämä vaatii tietysti sääntelyn muuttamista. Tämä olikin toki vaativaa mutta tämä on ainutlaatuista sääntelyä ja tämä sopii tähän tilanteeseen. Me olemme ensimmäisiä maailmassa, jotka ottavat käyttöön todellisissa ajo-olosuhteissa test, olevat testit. Meidän ratkaisut tulevat täysin muuttamaan olemassa olevat mittausjärjestelmät. Enää ei pystytä huijaamaan päästötesteissä. Jäsenvaltiot sitoutuvat ensiksi Eh, rajaamaan päästöt 168 milligrammaan kilometrillä ensi vuoden syyskuuhun mennessä ja tammikuuhun 2020 mennessä nämä rajataan 120 milligrammaan kilometrillä. Te olette hyvin tietoisia siitä, että komission alkuperäinen set ehdotukset olivat hyvinkin paljon kunnianhimoisempia ja minä olen monta kertaa sanonut, että haluaisin vielä enemmän niin sanottuja konformiteettitekijöitä mukaan, mutta emme saaneet jäsenvaltioita vakuuttuneiksi tästä. Mutta silti korostan, että mielestäni tämä sopimus edustaa tärkeää edistysaskelta, koska tällä hetkellä me pakotamme auto teollisuuden tuottamaan puhtaampia autoja ja kunnioittamaan yhteisiä ympäristötavoitteitamme. Siksi me tarvitsemme nämä uudet säännöt niin pian kuin mahdollista ja sen takia me pyydämme, että te kannattaisitte komission ehdotusta todellisten ajo-olosuhteiden testien käyttöönotosta EU-ssa. Mutta tämä ei pysähdy myöskään tähän nämä ovat vain yksi osa komission pakettia. Me haluamme laskea typioksidipäästöjä niin paljon kuin mahdollista, heti kun teknologia sen mahdollistaa. Me haluamme, että autot vastaavat 80 milligramman ylärajaa ja Siksi me haluamme tähän niin sanotun vuosittaistarkistuslausekkeen, eli 2020 vuoden jälkeen, jos teknologia kehittyy, näitä päästörajoja voidaan tarkistaa. Ja joka vuosi komissio tulee arvioimaan näitä lukuja ja niitä, niiden hyväksi tehtyjä toimenpiteitä. Ja jos teknologia paranee ja mahdollistaa vielä tarkemmat päästömittaukset vuoden 2020 jälkeen me saamme laillisen mahdollisuuden laskea näitä rajoja entisestään ja lopulta 80 milligrammaan. Meillä on tarkoitus aloittaa nämä toimet ennen tämän vuoden loppua ja tämä aikataulu on mahdollinen toteuttaa koska autojen valmistajat suunnittelevat ajoneuvot hyvissä ajoin ennen niiden tuottamista. Sen takia vuosittainen tarkistuslauseke on hyvin tärkeä. Se antaa kannustimen ja laillisuuden, laillisuusvarmuuden sille, että kannattaa äh, suunnitella autoja, joissa päästöraja on vielä matalampi. Mitä muuta tässä paketissa sitten on? Komission ehdotus todellisissa ajo-olosuhteissa tehtäviä testejä varten. Siinä siis kaikkein tärkein ajatus on se, että niin sanotut vaatimusten mukaisuustekijät ovat koko ajan mukana. Ja minä lupasin teille myös, että tyyppihyväksyntäjärjestelmää parannetaan ja tulen ehdottamaan tätä tekstiä yhteiseen keskusteluun ensi viikolla. Ja meillä on tässä myös turvaproseduurit. Komissio tulee antamaan teille mahdollisuuden kommentoida jäsenmaiden toimia myös tietojen vaihto ja yhteistyö jäsenmaiden viranomaisten kanssa on asia, jota on tarkoitus vahvistaa. Tällä hetkellä jäsenmaat eivät reagoi kovin joten, koordinoidusti, joten tulen vaatimaan jäsenmaita parantamaan valvontaa markkinoille tulevien ajoneuvojen suhteen. Tämän palvelun laatu on vastuussa siitä, että ajoneuvoja, ajoneuvojen laatua tarkistetaan useammin. Meidän täytyy saada kansalaisten luottamus palaamaan tyyppihyväksyntäjärjestelmään ja koko autoteollisuuteen kokonaisuutena. Tästä olemme olleet yhtä mieltä aikaisemminkin. Siksi me tarvitsemme kiireellisesti uudet säännöt päästömittauksille, päästötestaukselle ja tyyppihyväksynnälle. Sitten vielä pari euro 5 ja euro 6 standardeja koskeva sana. Tällä hetkellä parlamentti ja komissio neuvottelevat tästä lainsäädöstä. Tässä kontekstissa dele- komission saamat delegoidut valtuudet ovat keskustelun alaisina. Meidän tavoitteena on hyvin pehmeästi ja nopeasti panna täytäntöön nämä ja olemme valmiita yhteistyöhön kanssanne ja tietysti myös neuvoston kanssa, jotta löydämme tasapainoisia, tasapainoisia ratkaisuja. Haluamme saavuttaa ympäristötavoitteemme ja tärkeää on myös institutionaalinen tasapaino. Tiedän, että se on tärkeää myös teille. Toivon, että sitoumukseni tulee teille selväksi. Haluan erittäin johdonmukaisella ja kattavalla tavalla tarttua tähän näihin kysymyksiin. Ja haluan olla myös hyvin päättäväinen autonvalmistajien nähden, jolleivät he lähde tähän leikkiin mukaan. Meidän täytyy saada laillisuusjärjestelmämme tehokkuus takaisin sekä kuluttajien että ympäristön suojelun takia. Kiitokset. Ja sitten poliittiset ryhmät ensiksi. Belet, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Niin, haasteita on kovastikin ja Toivomme tietysti, että nämä myrkylliset typenoksidipäästöt laskevat mahdollisimman pikaisesti. Nykyisellään Euro 6 diesel-ajoneuvo itse asiassa päästää enemmän haitallisia aineita kuin neljä vuotta sitten päätettiin. Me tarvitsemme näin uusia ajonaikaisia todellisia päästömittauksia siitä, miten ajoneuvot todellakin oikeassa tilanteessa, minkälaisia määriä päästävät. Ja tämä, me, meidän täytyy nyt toimia nopeasti. Hyvä komission jäsen, me haluaisimme tästä saada lyhyellä aikavälillä lainsäädäntöehdotuksen ja valvontajärjestelmän käyttöön. Valvonnan, kansallisen tason valvonnan täytyy olla itsenäistä ja se täytyy myös pystyä tarkasti, sitä pitää pystyä tarkasti valvomaan ja tarkistamaan säännöllisesti itsenäisesti. Parlamenttiin tulee osallistua tähän seuraavan säännön luomiseen, eli tässä ei pidä ryhtyä pelkästään delegoituihin säädöksiin. Ja vielä lopuksi autojen, ajoneuvojen valmistajaa, ja niin ei tule nyt puuttua tähän niin paljon. Heidän täytyy toimia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 minä kannatan voimakkaasti tiukkoja sääntöjä, mutta kun nyt päätetään tästä, niin olivatko silloin säännöt liian tiukkoja vai oliko teollisuus liian myöhässä niiden noudattamisessa? Äh, äh, niin, hyvä kollega. No en tiedä, onko tämä nyt aivan olennaistakaan, mutta tärkeintä on pyrkiä todellisesta tilanteesta tekemään johtopäätöksiä siitä, minkälaisia skandaaleja on nyt viime aikoina nähty. Siitä meidän johtopäätökset pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja ensiksi me tarvitsemme tosillakin päästöjen vähentämisestä. Meidän täytyy, me täytyy luoda tutkintakomitea, joka miettii tätä asiaa ja käsittääkseni yksi johtopäätöksistä olisi juuri tuo tyyppihyväksyntäjärjestelmän parantaminen sen täytyy olla itsenäinen ja sitä täytyy myös valvoa vakaasti. Siihen täytyy kiinnittää huomiota. Eli me olemme tässä toimineet aikaisemmin väärin, mutta nyt täytyy ryhtyä korjaamaan tilannetta ja mitä nopeammin me toimimme sen parempi kansanterveyden kannalta. Niin, Belet, teidän ajatuksenne ovat hyvin suosittuja ja Staes haluaisi myös jatkaa keskustelua tässä. Hyväksyttekö sinisen kortin? voorzitter meneer belet Kiitoksia arvoisa puhemies ja kiitos herra Benet. Haluaisin kysyä, mikä teidän ryhmänne kanta on siihen, kun tätä, tästä kahden viikon päästä äänestetään tätä vastustusta vastaan. Tuletteko te yhdessä äänestämään terveyden puolesta, todellisen ratkaisun puolesta ja pyytämään komissiota tekemään konkreettisen ehdotuksen. Jos ette äänestä tämän ehdotuksen puolesta, silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämän hetkiset normit ö, nousevat 168 milligrammaan ja niitä sovelletaan vasta 2020 tai 2021. Miten teidän ryhmämme tulee käyttäytymään tässä? Niin kiitos äh, Stais tästä kysymyksestä. Ryhmämme toimii yhteisen hyvän puolesta ja uusi dieselajoneuvo päästää näitä haita-aineita neljä kertaa enemmän nykyisellään kuin neljä vuotta sitten tutkimusten mukaisesti, joten puolentoista vuoden sisällä me eh, tulemme näkemään todellakin päästöjen vähentämisen ensiksi puolen ja sitten vielä siitä eteenpäin, joten meidän täytyy tutkia todellisia päästöjä, typen oksidipäästöjä ja verrata niitä sitten ehdotukseen ja toi, siitä puolentoista vuoden aikana saada tuo 50 prosentin vähennys aikaiseksi. Kiitokset ja seuraavaksi Van Brent, minuutti. Kiitos puhemies. No, ei tarvitse perustella sen enempää, koska mielestäni edellinen puhuja kertoi, miksi tarvitaan testejä todellisissa äh, tila- ajo-olosuhteissa, mutta haluan kuitenkin kertoa, miksi tätä vastustamista kannatamme. Se johtuu siitä, että haluamme, että teillä on parempi mahdollisuus tehdä parempi uusi ehdotus. Me tarvitsemme kunnianhimoisemman ehdotuksen ja ei voida hyväksyä sitä, että tekninen komitea päättää niin, että Euro 6 standardeja lasketaan. Mehän olemme keskustelleet siitä ja hyväksyneet sen yhdessä komission kanssa kymmenen vuotta sitten. Eli me haluamme, että teette paremman ehdotuksen. Ensinnäkin tämä on erittäin tärkeää, nimenomaan vaatimusten mukaisuus. On noudatettava sellaisia standardeja, jotka olemme demokraattisesti hyväksyneet. Teillä on nyt vielä vähän lisäaikaa tehdä kunnianhimoisempi ehdotus. Thank you, Girling, minuutti. Kiitoksia puhemies. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että haluamme parempaa ilmanlaatua. Haluamme haluamme todellisiin ajolosuhteisiin perustuvat päästötestit niin nopeasti kuin mahdollista. Tässä on tietysti paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta perustavanlaatuinen sopimus on 28.10. kokouksen jälkeen ollut pöydällä. Tämä edustaa todellista muutosta. 2020 mennessä meillä tulee olemaan euro 5. Ja jos me ajattelemme, että hyvin monet tämänhetkiset ajoneuvot ovat 5-6 mm, kertaisia typpipäästöjä, typen oksidipäästöjä edustavat kuin mihin me toivomme, eli 80. Me kaikki haluamme totta kai vaatimusten mukaisuuden ja haluaisin sitoumuksen sekä jäsenmailta että komissiolta, että tämä saavutetaan tiettyyn päivämäärään mennessä. Jos me tätä vastustamista tuemme, niin se ei vie meitä lähemmäs tätä tavoitetta, vaan pikemminkin lykkää sen toteutumista ja tämä on huono uutinen kymmenille tuhansille eurooppalaisille. Meidän täytyy nyt käyttää tämä tilaisuus hyväksi, olla yksimielisiä tästä ja siitä, että saamme vaatimusten mukaisuuden voimaan mahdollisimman pian. Meidän täytyy saada aikaan tuloksia kansalaisiamme varten. Kiitos. Gerbrandi, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. En... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle osallistumisesta. Ja ensiksi seuraavat ajatukset. Tämä aihe todellakin on kansalaisten sydäntä lähellä. Kansalaiset haluavat hengittää puhdasta ilmaa ja kansalaiset ovat kauhuissaan siitä, miten autoteollisuus on heidät pettänyt. Ja komission täytyy nyt pystyä parempaan lainsäädäntöön. Tässä ollaan nyt tehty monia virheitä. minkälaista vaikutusten arviointiakaan ei ole tehty, eikä jäsenvaltioissa ole kannettu vastuuta päätöksistä. Tämä on aivan eh, järkyttävää. Neuvosto nyt myös piilottelee päätös on Brysselissä kyllä tehty, mutta jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tätä päätöstä nyt täytäntöönpanemaan. Tämä koko hanke on täysin irrealistinen kansalaistemme kannalta puhdas ilma on perusoikeus. Ja minulla olisi kysymys komission jäsenelle, millä tavalla Euroopan johtajat, kaupunkien johtajat, kaupunginjohtajat varsinkin voivat tarjota kansalaisille puhdasta ilmaa hengitettäväksi, jos kaikenlaiset saastuttavat ajoneuvot kulkevat pitkin poikin mannerta. Millä tavalla voidaan näin ollen puhdasta ilmaa tarjota? Jos ajattelemme vaikkapa Lontoota ja tammikuun 7. päivää siellä, niin silloin jo oli kaikki oksidipäännöt, päästömäärät käytetty koko loppuvuodeksi jo oltiin vasta tammikuun alkumetreillä. Eli millä tavalla kaupunginjohtajat edustajat oikeastaan voivat edes pystyä tällaisissa olosuhteissa tarjoamaan kansalaisille ja asukkailleen puhdasta ilmaa. Nyt me olemme valinneet tällaisen tällaisen teemavuoden. Tässä puhutaan nyt ja pää tällaisesta vuoden sanasta, ikään kuin vuoden teemasta. Se oli meillä Alankomaissa juuri tuo estolaite, jota näihin ajoneuvoihin on laitettu. Me, nyt on kyse Euroopan politi- politiikkojen vastuusta myös. Meidän täytyy tarjota tälle vuodelle joku toinen sana, joku toinen sana kuin estolaite. Kyllänen, kyllänen. Arvoisa puheenjohtaja, noin puolet EU-kansalaisista asuu kaupungeissa, joissa liikenne on suurin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä – huono ilmanlaatu aiheuttaa euroopan unionin alueella yli neljäsataakolmekymmentä nolla ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain ja arviolta yhdeksänsataaneljäkymmentä miljardin vuotuiset terveysvaikutuksista aiheutuvat kustannukset. kun puhumme ilmansaasteista me puhumme todella merkittävästä ongelmasta. miten voi siis olla mahdollista ettei liikenteen typenoksidien päästöjä saada kuriin? kun asetuksessa annettu päästöraja on kahdeksankymmentä milligrammaa kilometrille on se kahdeksankymmentä milligrammaa kilometrille eikä ensin satakuusikymmentäkahdeksan ja myöhemmin satakaksikymmentä milligrammaa. tällainen sitovien päästörajojen ylittäminen ylittää asetuksessa säädetyn täytäntöönpanovallan kirkkaasti ja tämä asetusehdotus pitää ehdottomasti peruuttaa en usko hallusinoivani kun sanon että näiden vuosien aikana olisi ollut laitettavissa päästöt kuriin sekä päästömittaukset ja tyyppihyväksynnät luotettaviksi. myös eu n jäsenvaltioissa voisi kuvitella olevan järkevämpiäkin kohteita käyttää rahaa kuin maksaa huonon ilmanlaadun terveysvaikutuksista miljardeja. odotan edelleen uutta kunnianhimoisempaa ihmisten elämän ja terveyden turvaavampaa asetusehdotusta. Kiitokset olkaa Ilman mikrofonia. Kiitos. komission jäsenelle ehdotuksen esittelemisestä. Olen vähän pettynyt siihen, koska minä oletin kuulevani myös, minkälaisia muutoksia ehdotus sisältäisi. Ja se, mitä sain nyt kuulla, hyvä komission jäsen oikeastaan osoitti, että minkälaisia mahdollisuuksia muutokseen ei ole. Se, mitä jäsenvaltiot päättivät, jotka eivät nyt ole täällä itse asiassa edes edustettuinakaan, niin oli se, että 160 milligrammaa per kilometri aina vuoteen 2019 asti voivat päästä ja te mainitsitte myös uusista malleista, malleista, mutta me puhumme näistä vanhoista ajoneuvoista myös, ja se on vuosi, vuosi 2019 mennessä. Ja tässä meidän täytyy muuttaa standardeja 80-120. Tämä ainoastaan vuodesta 2021, vaikka jo vuonna 2007 me tässä yhteislainsäätäjinä päätimme, että meidän pitäisi mennä vuoteen 80, 1080, 80 milligrammaan vuoteen 2014 mennessä. Ja nyt teknisessä komiteassa on sitten päätetty, että tämä arvo voidaan siirtää 120 aina vuoteen 2021 asti. Joten vaikka toimisikin autoteollisuudessa, niin ja voidaanko siellä sitten päättää, että teknisessä komiteassa muutettaisiin sitä, mitä yhteislainsäätäjinä on päätetty. Me voisimme parantaa tilannetta paljon enemmänkin ja nyt Alanko maissa uutisissa tänään puhuttiin Opelista siitä, että 700 siirryttiin 200 ainoastaan yhden päivän aikana ja te väitätte, että aikaa olisi aina tuonne vuoteen 2021 asti ja näin vesittää koko ehdotus, joka on, josta on tehty päätös vuonna 2007. Siitä te aiotte päättää komission kanssa ja sosiaalidemokraatit ovat esittäneet tästä selvän kysymyksen. Onko uusi ehdotus tulossa näistä vaatimustenmukaisuuksista vaiko ei? Kiitokset ja seuraavaksi Evi, minuutti. Kiitos puhemies. Myös Italian valtuuskunta, viiden tähden valtuuskunta tukee tätä, koska tämä RDE-paketti on suuri askel eteenpäin, ainutlaatuista ja hyvin kunnianhimoista – mutta miten sitten päästään tässä eteenpäin, kun tässä yllättäen autot saisivatkin saastuttaa paljon enemmän kuin mitä ovat yhdessä sovitut rajat. Seitsemän pitkää vuotta kesti tämän paketin valmistelu, jotta siitä saataisiin sääntöjä ja jotain todellista. Valitettavasti emme päässeet yhtään pidemmälle ja nyt onkin tarpeen, että komissio ehdottaa todella vakavasti otettavaa uutta toimenpidettä, jotta voidaan suojella kansalaisten terveyttä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi Dornano minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, tässä on erittäin epämiellyttävä dilemma. Toisaalta Euroopan komissiolla on hyvällä idea, hyvä idea se, että kevyiden ajoneuvojen, henkilöautojen mm, raja-arvoja lasketaan ja sitten ollaan kansainvälisessä kilpailutilanteessa, jossa kaikki, mitään taloudellisia rajoja ei ole ja työttömyys räjähtää. Komissio nyt tällä kertaa toimii meidän intressejämme vastaan. On totta, että meidän toimielintemme täytyy perustua luottamukselle, avoimuudelle ja vastuulle. Ja parlamentti olisi kenties voinut rajata byrokraattisia liikoja toimintojaan, mutta kauppasota on alkanut ja sen takia me vastustamme tätä vastustamista. Kiitos. Liise, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. On totta, joka vuosi Euroopan komission mukaan kuolee 430 000 ihmistä ennenaikaisesti, koska ilma on niin saastunutta. Monissa kaupungeissa, kunnissa on eh, viranomaisilla vaikeuksia pitää EUn määräämiä ilman puhtausarvoja voimassa ja siksi eh, kansanpuolueen ryhmä on aina pyrkinyt saasteita nimen, saasteisiin nimenomaan puuttua, puuttumaan. Tähän kuuluvat tietysti myös autot ja siksi me haluamme todellisiin olosuhteisiin perustuviin päästötesteihin ratkaisun. Ei voi olla niin, että laboratoriomittaukset eivät kerta kaikkiaan ole missään tekemisissä todellisuuden kanssa, mutta mitä tästä yleisestä lausumasta seuraa, ei ole niin itsestään selvää. Täällä on sanottu, että ehdotus ei ole tarpeeksi ankara ja siksi me hylkäämme sen. Ja minun mielipiteeni ja näkemykseni pohjalta tähän on hyviä syitä, koska tämä kasvusta vastaava pääosa alun perin ehdotti ankarampia raja-arvoja 1,6 ja niin edelleen. Ja minä tiedän myös monista keskusteluista, esimerkiksi ministerineuvostosta ympäristöpolitiikkojen kanssa, että ei ole ollenkaan niin, että jos me hylkäämme tämän ehdotuksen, niin saamme automaattisesti ankaramman säännön. Ja siksi EPP kannattaa kompromissia, joka auttaa ihmisiä, terveyttä ja kuntia, mutta antaa meille myös tiettyä suunnitteluvarmuutta. Ja yksi tärkeä osa tätä kompromissia on se, että tyyppihyväksyntä kohdistuu suurempaa valvontaa ja myös niihin ajoneuvoihin, jotka jo ajelevat tuolla kaduilla ja teillä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja Grote minuutti. Kiitoksia. Saksan kaupungit kohtaavat hyvin suuria ilmansaasteongelmia. Saksan kaupunkien pormestarit, miten he vastaisivat tähän ehdotukseen? Meillä on täällä huononnusfaktoreita, että menemme oikeastaan takaisin euro 6 euro 5 tämän nojalla. Ja siksi me odotamme, että jos kompromissia ylimalkaan voi olla, ja minä sitä toki toivon, niin sitten meidän täytyy lakata tällaisia huonontamistekijöitä ja vaatimustenmukaisuustekijöitä mainita. Mitä minä voin sanoa kansalaisille, niin pitäisikö meidän odottaa 20 vuotta vuodesta 2007 vuoteen 2027 vai minkälaista loppupäivämäärää te olette oikein ajatelleet, Roberkovska? Ja näettekö tekin sen vaaran, että ilman puhtausraja-arvojen kiinni pitämisessä. Komissiokin saattaa joutua siihen vaaraan, että tästä tämä saattaisi kääntyä itseään vastaan. Oletteko rauhallinen tämän suhteen? Jos tämä nyt on niin tärkeä teema kuin vaikuttaa ja me todella keskustelemme täällä näin tärkeästä teemasta eikä neuvosto ole paikalla, se on häpeällistä. Kiitos. Kiitokset ja Pretzel minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Typin oksidien laskeminen on varmasti sellainen tavoite, jonka takana me kaikki olemme. Ja tämän kaikki puhujat tänään ovat sanoneetkin. Siitä huolimatta meillä on tänään myös aika paljon autoteollisuuden ääniä kuultu. Se ei ole autoteollisuuden vika, jos säännöt tällä hetkellä ovat sellaiset kuin ne ovat, että me eh, loppujen lopuksi saamme tyyppihyväksynnät laboratoriosta, vaikka autot aika harvoin ajelevat laboratoriossa. Tämä ei ole autoteollisuuden tekemä petos, kuten monet puhujat ovat täällä vihjanneet, vaan yksinkertaisesti politiikan kyvyttömyys luoda testejä, jotka vastaisivat todellisuutta ja vaatia autoteollisuutta niitä toteuttamaan. Ja hyvät naiset ja herrat, jos me tulevaisuudessa pääsisimme yksimielisyyteen siitä, että saamme tällaiset testit aikaan, olemme saaneet jotain aikaiseksi, mutta kuten kollega Belet jo sanoi, hän puhui älykkäästä autoteollisuudesta, älykkäästä EU, mutta älykkäästä EU-komissiosta täällä ei ole vielä juuri kukaan puhunut. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Ja seuraavaksi Turvalds, minuutti. Ärade fru talman och mest älskade kommission. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Niin, seuraavan kysymyksen esittäisin. Lainsäädäntömenettelyssä mitä järkeä siinä on, jos sitä aliarvioidaan, jo, aliarvioidaan tämä peruskansandemokratian piirteitä. Komissio on nyt näin toiminut ja komissio haluaa ottaa käyttöön vanhat ratkaisut. Me voisimme nyt kuvitella niin, että Volkswagen ei olisi tällaista petosta onnistunut tekemään, jos komissio olisi toiminut toisella tavalla. Ja tässä kyllä komissiolla on vahva vastuu kannettavanaan, kun uutta, tuleva, uutta tulevaa mietitään. Kiitokset ja Deli. Hyvät kollegat, viime lokakuussa tehty päätös on skandaali. Nyt tässä komissio ja jäsenvaltiot antavat saastutuslupia auton valmistajille niin, että voidaan mennä 110 prosenttiin ja sen jälkeen 50 prosenttia yli päästörajojen. Sehän on täysin laitonta. Eli tässä todellakin rikotaan EUn lainsäädäntöä mutta myöskin loukataan parlamentin toimivaltaa lainsäätäjänä. Tässä pitäisi nyt suojella kansalaisten terveyttä ja toimia yleisen edun vuoksi, ei suinkaan autovalmistajien ja autoteollisuuden etujen edestä. Meidän pitää valita planeetta ja kuluttajien etu ja siksi tämä skandaalimainen päätös on ensi kuussa hylättävä. Ja nyt myös vetoan siihen, että komissio vihdoinkin alkaisi suorittaa todellista riippumatonta äh, tyyppihyväksyntävalvontaa. Sen pitäisi olla mahdollista. One minute. Ja Jalko, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Äh, nyt tämä Saksan autoteollisuuden skandaali viime syyskuussa osoittaa, miten suuri epätasapaino on sääntöjen ja varsinaisen reaaliteollisuuden välillä. Olen sitä mieltä, kuin tämän päätöslauselman ehdotukset tekijätkin ovat siitä, miten paljon tämä maksaa kansanterveyden kannalta ja miten voimassa olevat säännöt eivät riitä. Kuitenkin tässä vain kiristetään kuristusköyttä ähm, autoteollisuuden ympärillä ja väitetään, että kohta puoliin voidaan saada kasvuaikaan saastuttamatta, mutta tämä väite on jo vanhahko. Ja tässä vain hyödynnetään yhdysvaltalaista teollisuutta ja haitataan eurooppalaista ja on, tässä myös kansainvälinen vaihto vähenee, talous siirtyy muihin maanosiin ja myös kään ekologian kannattajat eivät varmaankaan tuollaista ole halunneet. Ja minä näin tätä komission pienintä pahaa sinänsä tukisin ja vastustaisin vastustamista. Seuraavaksi kosteet, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, me myönnämme kaikki, että autoteollisuuden on ponnisteltava saastuttavien kaasujen ja typidopsidipäästöjen vähentämiseksi. Tarvitaan myös rehellisyyttä ja avoimuutta ja se, että sitä ei ole, ei voida hyväksyä. Nimittäin kuluttajien pitää tietää, minkälaista ilmaa he hengittävät. Ja siksi on ehdottomasti testattava autot todellisissa ajolosuhteissa ja se onkin suuri e- edistysaskel. Kuitenkin minä vastustan tätä hylkäämistä, koska jos hyväksyttäisiin tämä komission ehdotuksen vastustamisehdotus, niin tämä koko prosessi viivästyisi ja mentäisiin vielä taaksepäin. Ja se olisi hyvin vastuutonta sekä autoteollisuuden että ympäristön kannalta. Ja meidän täytyy nyt todellakin suojella kansalaisten terveyttä, mutta myöskin ajatella eurooppalaisen autoteollisuuden tulevaisuutta. Jos me hyväksyisimme tämän vastustuksen, niin tilanne olisi status quo eikä päästäisi eteenpäin. Nyt pitää toki olla vieläkin vaativampi päästöjen vähentämisen suhteen, mutta se täytyy tehdä niin, että tuetaan autoteollisuutta tässä siirtymävaiheessa. Meidän täytyy löytää luottamus ja palauttaa kuluttajien luottamus autoteollisuuden tulevaisuuteen. Se on taloutemme tärkeä tukipilari ja me ehdotamme myös, että komissio valvoo näitä testejä tarkemmin. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi Dali, olkaa hyvä minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Joskus ihmettelen, elämmekö me tässä ikään kuin kahdella eri planeetalla. Vuosia sitten asiasta jo päätettiin ja nyt on luotu tekninen komitea asiantuntijoineen miettimään asiaa ja itse asiassa nyt on päädytty siihen, että ajoneuvot voivat saastuttaa enemmän kuin yhdeksän vuotta sitten. Tämä päätös ei sinänsä ole pelkästään tekninen, vaan myös poliittinenkin. Ja poliitikkojen tehtävänä on taata se, että kansalaiset voivat hengittää puhdasta ilmaa. Ja minä haluaisin nyt kyllä eurooppalaisilta johtajilta, myös jäsenvaltioita, vaikkei niitä täällä salissa nyt näykään. Seuraavan kysymyksen esittää, miten tämä on mahdollista, miten ajoneuvot voivat typpioksideita päästää ilmaan enemmän kuin aikaisemmin ja tämä vuoteen 2021 asti. Nyt me emme saa luovuttaa ja antaa painostusryhmien viedä mukanamme. Minä haluaisin esittää kysymyksen, miten tällainen nyt on mahdollista, miten, minkälaisia muutoksia on tiedossa, minkälaiset takeet muutoksesta ovat, on. Kramer, olkaa hyvä, minuutti. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Me olemme jo vuosia tienneet, että näissä asioissa huijataan, valehdellaan ja petetään. Me olemme sanoneet sen komissiolle ja jäsenmaille, mutta mitään ei tapahtunut. Eikä tämä ole mikään tekninen kysymys. Tekniikka on olemassa, vaan kysymys on rahasta, joka piti säästää. Ja juuri näissä dieselajoneuvoissa, joita monissa maissa subventoidaan massiivisesti, tämä tapahtui siitä huolimatta, huolimatta. Saksassa diesellitra maksaa 18 senttiä vähemmän kuin bensiini. Tällä vielä 2012 diesellitra maksoi 1,49 ja nyt vain 80 senttiä. Se, joka on rehellinen, sen ei pidä olla tyhmä. Eivät kaikki ole huijanneet, valehdelleet ja pettäneet. Hyvin monet ovat myös pitäneet meidän laajestamme kiinni, eikä heitä tässä pidä rangaista. Meidän pitää rangaista niitä, jotka ovat huijanneet, valehdelleet ja pettäneet. Ja siksi nämä, näiden raja-arvojen ylittäminen, joista olemme yhdessä päättäneet, täytyy vetää komission ehdotus täytyy vetää takaisin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Schwab. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Haluaisin aivan selvästi ensiksi sanoa, että kukaan ei aseta kyseenalaiseksi typin oksidien päästöjen vähentämistä. Tämä meidän täytyy saavuttaa, mutta myös hyvin päämäärähakuisesti saavuttaa. Mutta tällä hetkellä kyse ei ole kansalaisista, vaan siitä, vastus, hylkäämmekö me vai hyväksymmekö me tämän komission asiakirjan ja meidän täytyy nyt olla realistisia. Jos me hylkäämme tämän, kuten te ehdotatte, ei ole ollenkaan varmaa, että ympäristö voi sen jälkeen paremmin ja että seuraava ehdotus on parempi, joten teidän pitäisi oikeastaan selittää, miksi olette valmiita ottamaan tämän riskin siitä, että hylätään tämä komission ehdotus eikä meidän pitäisi selittää, miksi se pitäisi hyväksyä, joten pyytäisin teitä vielä miettimään, etteikö te voisi sittenkin olla mukana tässä. Tämä ei ole mikään yksinkertainen helppo askel teidän periaatteidenne nojalla. Minä kyllä Ymmärrän, mekin haluamme, ettei rehellinen ole tyhmä, ettei vilpittömyys ole tyhmyyttä ja että se, mitä tässä lukee, sitä todellakin toteutetaan. Ja parantamisen, varaa toki aina on, mutta hyvät kollegat ja rouva komission, niin ei ainoastaan henkilöautojen tyyppihyväksynnässä ole parantamisen varaa, vaan muissakin on jäsenmaiden tehtävä parempaa yhteistyötä ja valvontaa täytyy lisätä ei pelkästään autojen kohdalla ole tärkeää varmistaa se, että se mitä paperissa lukee myös pitää paikkansa. Tässä on muuallakin, muillakin saroilla tehtävää kuin autojen tyyppihyväksynnässä. Jos me nyt hyväksymme tämän, niin me voisimme ehkä saada mahdollisuuden myös muilla alueilla äh, mahdollisuuksia äh, parantaa asioita. Siksi pyytäisinkin, että hyväksyisimme tämän. Kiitos. One minute. Kiitokset ja Dan, olkaa hyvä. Um, Kiitos puhemies. Niin, me, tämä komitean päätös on tehty sinä päivänä, kun parlamentti teki selkeän päätöksen kunnianhimoisista päästötavoitteista. Ja tämä teksti myytiin meille teknisenä muutoksena, vaikka muutos olikin poliittinen. Ja Tämä kaikki tappaa ihmishenkiä ja nyt me vasta saamme tietää oikeastaan, miten tuo saastunut ilma oikeastaan vaikuttaa ihmisten terveyteen. Teksti vuodelta 2006 osoittaa suuret erot nyt todellisen suuden välillä. Ja tässä tämä on vuodelta 2012. Me emme voi hyväksyä sitä, että alkuperäisten ehdotusten jälkeen on kulunut kymmenen vuotta ja me ajaudumme nyt näihin päästötesteihin ja niiden pohjalta teemme e, e, eri päätöksiä kuin ne päästöpäätökset, jotka on jo aikaisemmin toimielimissä tehty. Meidän täytyy nyt saada reilu ja johdonmukainen puhtaan ilman ehdotus ja sopimus aika aikaiseksi, johon ja tämähän työhön parlamentti pitää ottaa täysin mukaan. Kiitokset ja seuraavaksi Van den Kamp, puolitoista minuuttia. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik denk... Kiitos puhemies. Mielestäni meidän on nyt ymmärrettävä, että vuosi 2015 oli huono vuosi eurooppalaiselle autoteollisuudelle. Kuluttajat, viranomaiset, Meillä on oikeus saada luotettavia tietoja ja raikasta ilmaa. Ja minä kysynkin, että miten tulevina vuosina voimme päästä tähän? Kollegat Belet, Elis ja muut, Liise ja muut ovat jo kertoneet EPPn kannan. Me nyt tuemme tällaista hyvin tiukkaa aikataulua RDE-päästötestien toteuttamisessa. Lisäksi sitten kansallisten tyyppihyväksyntälaitteiden ja päästömittauslaitteiden hyväksyntä. Voiko komissio kertoa tätä koskevan aikataulun ja mitä konkreettisia toimenpiteitä komissio aikoo tehdä? Uskon, kyllä, uskon että tällä puolella ja kollegat alkavat nyt menettää kärsivällisyytensä koska he haluavat tietää, missä oikein mennään. On löydettävä uutta inspiraatiota, niin kuin COP21 teki. Ja tämä liittyy myös TTIP-sopimukseen, koska olemme saaneet todellisuuden Yhdysvalloista, mutta emme Euroopasta. Kiitos. Kiitokset ja Eero minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Rouva komission jäsen, minun mielestäni valinta on teidän. Tämä täytyy sanoa suoraan. Komissio on vastuussa toimeenpanevana elimenä siitä, että tämä ongelma, joka todellakin on ongelma, saa nyt oikean ratkaisun. On täysin kiistatonta, että se mitä asiantuntijat ovat sanoneet ja mitä te olette esittänyt, ei ollut hyväksyttävissä. Tästä ei tarvitse edes keskustella. Minä haluaisin kuulla teiltä, rouva komission jäsen. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä teille. Tuletteko te omassa tyyppihyväksyntä työstössänne ottamaan mukaan tämän todellisissa ajo-olosuhteissa olevat testit? Ja toinen kysymys, onko Euroopan komissio vuosikausia jättänyt huomiotta kansallisten valvontakeskusten huomautukset tästä asiasta. Kiitos. Kiitos puhemies. Nyt keskustelemme täysistunnossa ja kaikki ovat menossa yksimielisesti rintarinnan yhteen tiettyyn suuntaan ja se on se, että parannetaan ilmanlaatua. Tästä ei ole mitään epäilyksiä. Ilmanlaatu on jo parantunut suuresti Euroopassa, mutta se ei kuitenkaan riitä ja siksi tätä työtä täytyy jatkaa. Meidän täytyy kuitenkin yhdistää ympäristönäkökohdat talousnäkökohtiin niin kuin erässä italialaisessa lehdessäkin kirjoitettiin pari päivää sitten. Todellisuudessa, jos me emme huomioi myös talousasioita ja muita ja ympäristössä, niin silloin tuhoamme kansalaistemme terveyden. Ja meidän täytyy siksi nyt tukea tätä vastustusehdotusta me emme voi kuitenkaan vuosia käydä keskusteluja tästä. Meillä ei ole varaa siihen, vaan meidän täytyy nyt voida äänestää jatkossa siitä, että hiukkasten ja NOx-yhdisteiden vähentämiseen pyritään. Ne aiheuttavat hirvittäviä sairauksia ja terveysongelmia, ja siksi tämän pitää olla selkeä. Äänestämme siis ei, jotta voimme äänestää kyllä, ja sillä tavalla voimme myös auttaa teollisuutta löytämään heti parempaa tekniikkaa. Kiitos. Paulucci. Kiitokset ja Paulucci minuutti. Eh, signor Presidente, attraverso Arvoisa puhemies, haluaisin välittää viestin neuvostolle meidän protestistamme ja valituksestamme siitä, että ei olla paikalla näin tärkeässä keskustelussa. Neuvoston pitäisi kunnioittaa enemmän parlamentin työskentelyä. Puhumme dieselautoista ja päästömittauksissa päästöt ovat olleet kolme-neljä kertaa eh, pienempiä kuin todellisessa ajossa. Eli vuosien ajan kansalaisia on huijattu. Sen osoitti Volkswagen-skandaalikin. Siksi täytyy tehdä testejä todellisissa ajoolosuhteissa. Me olemme pyytäneet tätä jo vuosia. Emme halua hankaloittaa asioita, vaan haluamme vakavasti otettavia asioita. Ja miten nyt kun on 80 milligrammaa kilometrillä tuo raja, miten voitaisiin edes hyväksyä, että se nostettaisiinkin 120 vuoteen 2021 asti? Emme voi hyväksyä sitä. Jos me hyväksymme, niin pistämme pään pensaaseen. Kiitos. Kiitos ja Ajuuso puolitoista minuuttia. Kiitoksia arvoisa komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me kaikki haluamme parempaa ilmanlaatua ja parempaa ympäristöä, totta kai, mutta se, että hylkäämme tämän asetuksen, on juuri näiden periaatteiden vastaista. Jos hylkäämme tämän asetuksen, me menetämme erittäin arvokkaan aloitteen eh, ja estämme sen, että komissio voi parantaa näitä arvoja, raja-arvoja joka vuosi. Tyyppi hyväksyntä laboratorioolosuhteiden pohjalta on ollut käytäntö, mutta todellisissa olosuhteissa päästöt ovat neljänkertaisia. Eli me puhumme noin neljän suuruisesta vaatimusten mukaisuudesta. Ja tällä hetkellä puhutaan 2,1 kertoimesta vuonna 2017 ja 1,5 2020. Emme voi hylätä tätä. Tosiasia on, että tällä hetkellä päästöjä ei voida mitata todellisissa olosuhteissa olisipa meillä hyvät parametrit, jotta voisimme todellisissa olosuhteissa testata ja toivottavasti teknologiat mahdollistaisivat sen, että voisimme sataprosenttisesti mitata nämä päästöt, mutta todellisuus on toisenlainen. Siksi tämän asetuksen hylkääminen lykkäisi koko prosessia kahdella kolmella vuodella parhassakin tapauksessa. Tämä olisi karhun palvelus ympäristölle. Tämä tarkastelukomissio ei ole vielä edes aloittanut toimintaansa. Kiitos. Kiitoksia, Revoldalon. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, me tässä nyt täytyisi tehdä se, mitä on luvattu. Se on meidän sääntömme. Ja nyt jos ajattelimme tuota Pariisin ilmastokokousta, millä tavalla me nyt voimme hyväksyä nämä alhaisemmat tavoitteet kuin euro 6. Nykyisellään autoteollisuus on joutunut osoittamaan niin, että nämä laboratorioolosuhteissa saadut tulokset ovat itse asiassa alhaisemmat kuin todellisuudessa. Ja asiakkaat ja kansalaiset, jotka käyttävät ajoneuvoja, eivät halua näin korkeita saastearvoja. Ja meidän täytyy nyt todella todellisissa ajoon aikaisissa olosuhteissa saada nämä päästötulokset, eikä myöskään alentaa vaatimustasoja. Ja e, sitten täytyy ottaa huomioon nuo maksiminopeuspäästöt. Näin ei aikaisemmin ole tehty ja panosäädökset täytyy saada myös toimimaan sellaisena kuin neuvosto on, niistä on päättänyt ja jäsenvaltioiden täytyy päästä tästä yhteisymmärrykseen, jotta saamme tarkemmat eurooppalaiset säännöt. Me haluamme myös nyt saada varmistuksen siitä, että komissiossakin voidaan tehdä niin kuin puhuttu on. Kampus, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta, señora comisaria Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tässä keskustelussa meidän pitäisi esittää itsellemme seuraava kysymys. Viekö tämä vastustaminen meitä eteenpäin vai lykkääkö se vain näitä suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi Euroopassa? Mielestäni olisi hyvä, että komissio sitoutuisi tarkoin arvioituja ehdotuksia tuomaan esille, jotka olisivat myös takuu sille, että saavutamme yhteisen tavoitteemme tyyppien oksidien päästöjen vähentäminen on tämä tavoite. Meidän tulee tietysti olla tarkkoina sen suhteen, mitä valvontalausekkeisiin tulee, ja meidän täytyy olla valpaita myös suhteessa autoteollisuuteen, mutta lain kirjaimessa me emme voi mennä teknologian edelle. Se ei johda menestykseen, vaan epäonnistumiseen, ja se tulee tapahtumaan sekä terveyden että työpaikkojen kustannuksella meillä sanotaan Kataloniassa, että paljon terveyttä ja paljon työtä uudelle vuodelle. Tämä on meidän uuden vuoden toivotuksemme. Tätä minä toivon Euroopallekin. Meidän täytyy rakentaa realistista Eurooppaa, joka on esikuva ympäristöystävälliselle kasvulle ja työllisyydelle. Meidän täytyy myös toteuttaa niitä velvoitteita, jotka me hyväksyimme muutama viikko sitten Pariisissa. Totta kai tämä tapahtuu vasta hitaasti, jos tämä vastustus nyt hyväksytään. Niinpä me vastustamme tätä vastustamista. Kiitos. Kiitokset ja Oskar Lemos, minuutti. Kiitos puhemies. Olen ihan samaa mieltä, koska todelliset ajolosuhdetestit kertovat paljon enemmän kuin laboratoriotestit. Kuitenkin tämän muutoksen tai testimenetelmän muutoksen pitäisi voida mahdollistaa suuremmat päästöleikkaukset. Jotkut meistä katsovat ilmanlaatu säädöspakettia, jossa myös halutaan alentaa päästöjä ja tiedämme, että 75 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti saasteiden takia. Ja nyt tämä ehdotus johtaa eh, suurempiin päästöihin ei pienempiin. Hyvä komissio, meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy päästä eroon näistä porsareijistä ja liian suurista kompromisseista. Kiitos. Ja Roil, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämä on aika hurja debatti, jota me tässä käymme. Me olemme sopineet raja-arvoista ja kaikki tiesivät, että niitä testataan nimenomaan laboratoriossa eikä todellisissa olosuhteissa. Sitten oli Volkswagen-skandaali ja komissio oli jo työstänyt uuden tyyppistä testiä jo pitkään sellaista, joka olisi parempi ja joka mittaisi todellisia ajo Ja sitten komissio teki niin nopeaa työtä, että se sai aikaiseksi ehdotuksen yhdessä jäsenmaiden kanssa, reagoi hyvin nopeasti ja toi esiin realistisen mittausjärjestelmän. meidän pitäisi nyt kiittää komissiota, mutta täällä komissiota vain haukutaan. Tämä on nyt täysin todellisuuden vastaista. Me saamme nyt todellisissa ajo-olosuhteissa tapahtuvan testauksen. Kaikki sitä halusivat ja ja me saamme myös sellaiset raja-arvot, jotka ovat teknologisesti mahdollisia toteuttaa ja vieläpä nopeasti. Ja itse asiassa vastuulliset nyt, jos ajatellaan terveyttä, Euroopan kansalaisten terveyttä, niin sen vaarantavat nyt ne, jotka tätä vastustamista täällä ajavat Tämä komission ja neuvoston ehdotus, sen johtaa siihen, että me saamme kaduilla ja teillä entistä huonompia ilmanlaadun arvoja. Ne, jotka lähtevät nyt mukaan siihen, että saamme aikaan nopean ratkaisun, parantavat ilmanlaatua, eivät ehkä aivan unelmassa määrin, mutta joka tapauksessa vähitellen parempaan suuntaan. Ja tämä menee askel askeleelta ja komissiohan juuri kertoi, että näitä asioita voi myös kehittää eteenpäin, joten hyvät ihmiset, valitkaa nyt todellisuuden ja, ja tosiasioiden ja sitten tällaisen unelmoinnin välillä. Kiitos. Kiitokset ja sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Dank u wel. Voorzitter, ik wil mijn collega's zeggen... Kiitos puhemies. Niin, ratkaisu halutaan tietysti löytää Onko komissio ja neuvosto aikonut osoittaa meille, että tuo 50 prosentin vaatimusten mukaisuus tai sitten 110 vaihtoehto hyväksyttävää. Nyt täytyy kuulla poliittisia neuvonantajia ja lakimiehiä. Täytyisi saada tasa-arvoiset säännöt aikaiseksi, joita voitaisiin myös sitten noudattaa saada sellaiset säännöt aikaan, jotka voitaisiin hyväksyä ja myös käytännön tasolla toteuttaa. Tämä vastaisi myös komission ensimmäistä ehdotusta katalysaattoreista. Yhdysvalloissa autoteollisuus on myös ryhtynyt miettimään lisäkatalysaattoreiden käyttöä näiden ongelmien ratkomiseksi tämän Volkswagen-ongelman jälkeen. komissio ja autoteollisuus eivät näytä löytävän vastausta tähän. Olen aina uskonut, että autoteollisuus olisi nopeasti haluamassa löytää ratkaisu. Minä en valitettavasti voi tätä vastustusta tukea. Niin, muistutan, että menettelyselvän puhe, saa puhua ainoastaan minuutin. Toivon teidän pitävän tästä kiinni. Ja seuraavaksi Lopes, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Volkswagenin väärennetyt tulokset ovat saaneet koko teollisuuden hyvin monimutkaisen tilanteeseen. Oma maani Espanja on yhdeksänneksi suurin autojen tuottaja maailmassa ja yhdeksän miljoonaa työpaikkaa on kiinni tällä sektorilla meidän täytyy mennä eteenpäin tämän sektorin maailmanlaajuisen johtajuuden tiellä. Meidän täytyy myös antaa kuluttajille takuut heidän ostamistaan ajoneuvoista ja meidän täytyy myös olla tehokkaita päästömittauksissa ja vähentää päästöjä, jotta ympäristönsuojelu toteutuu. Minun mielestäni todellisissa ajo-olosuhteissa tehtävä testaus on ehdoton velvollisuus ja hyvin kiireellinen sellainen. Ja minä vetoan komissioon, jotta se pystyisi yhdistämään tämän kiireellisyyden sen seikan kanssa, että saastuttavia kaasuja pitäisi vähentääkin. paní já si taky velmi arvoisa puhemies Minäkin arvostan suuresti tämän keskustelun yleisiä kannanottoja. Mielestäni tässä ei kunnioiteta parlamenttia, kun neuvosto ei ole ollut läsnä keskustelussa. Mutta tärkein virhe kuitenkin mielestäni tapahtui silloin, kun hyväksyttiin liian tiukkoja rajoja ja normeja. Niitä ei voinut toteuttaa normaali ajossa ja siksi meidän pitäisi eh, huomioida se, että jos hyväksymme tämän vastustusehdotuksen, niin menemme vastoin alkuperäisiä periaatteita. Me emme voi vastustaa kestävää kehitystä, vaikkakin todellis- pitää tehdä. Grappini, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Ensimmäiseksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että komissio ei ole paikalla. Se on omituista. Aina kun meillä on erinäisiä näkökulmia, niin kyllä tänne pitäisi saada myös neuvosto mukaan, kaikki toimielimet mukaan. Me tietysti haluamme parantaa ilmanlaatua. Kansanterveys täytyy olla ensimmäisellä sijalla ja ei pelkästään autoteollisuudessa, vaan myös kaikilla muillakin teollisuuden aloilla. Minä suhtaudun tähän kysymykseen nyt hyvin varouksellisesti, koska nyt näyttää siltä, että komissio pyrkisi todellakin nyt muuttamaan näitä päästötestejä, mutta omituisella tavalla. Ja tässä täytyisi nyt toimia todellisen ajoaikaisen päästön testaamisessa, mutta ei kuluttaa siihen niin hirvittävästi aikaa kuin tässä nyt on osoitettu, koska kansalaiset eivät voi odottaa niin kauan näitä uusia vaatimuksia eikä voi odottaa niin kauan myöskään näiden ajonaikaisten päästöjen testaamisessa niin pitkään kuin tässä on esitetty. On varmaankin nyt syytä tuoda tämä ehdotus äänestettäväksi tähän taloon ja ottaa parlamentti mukaan ja komission tietysti täytyy kaikkia parametreja teknisesti pystyä parantamaan. Kiitokset. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Collega's, nog een geluk dat we af en toe goede... Arvoisa puhemies, Niin, tänään kävi ilmi, että myös Opel huijaa. Ja Opel toimii niin, että saastuttavammat ajoneuvot mukautetaan. Tämä tuli flaminkielisen radion uutisissa esiin. Avoimuus, luotettavuus, vakavasti otettavuus ovat tärkeitä. Käyttäjät ja kuluttajat ovat tässä uhreja ja jos minun pitäisi nyt valita auto, joka menee, kulkee nopeammin tai sitten lasteni terveys, niin totta kai valitsen lasteni terveyden. Autovalmistajat eivät voi tehdä tätä valintaa, vaan meidän pitää Euroopan parlamentissa se valinta tehdä ja olemme tässä vastuullisia kuluttajiemme kohtaan. Siis Uh, Kiitokset ja näin päätämme tähän, vaikka monia muitakin puheenvuoropyyntöjä on, mutta emme voi niitä nyt kaikkia kuitenkaan kuulla. Ja annan nyt puheenvuoron Envi-valiokunnan edustaja Javorille. My group A. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, hyvä komission jäsen. Tämän iltaisesta keskustelusta vedän sen johtopäätöksen, että ainakin ammattimaisesta lähtökohdasta eh, olemme samaa mieltä siitä, että komission vaatimustenmukaisuuskriteeri ei ole realistinen. Se on pikemminkin vitsi se on riittämätön. Täällä puhuttiin paljon asioiden lykkäämisestä, mutta jos olemme rehellisiä, jos tämä asetus astuu voimaan 2019, meillä tulee olemaan aikaa parantaa tätä asetusta ja käyttää vielä aikaa siihen, että saamme paremman asetuksen, joka suojelee Euroopan kansalaisia ja ympäristöä. Jos tästä tehdään tällainen ota tai jätä kysymys, eh, kuten komissio parlamentin kanssa tekee. En voi pitää sitä demokraattisena päätöksentekoprosessina. Minä haluaisin pyytää, että tukisitte tätä vastustamista ja eh, vaatisitte komissiota ja neuvostoa istumaan uudelleen neuvottelupöytään tämän asetuksen parantamiseksi. Sen sijaan, että olisitte muka realistisia, olkaa rohkeita, olkaa eurooppalaisia. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi komission jäsen Biankovska, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Kiitokset näkemyksistänne jälleen kertaalleen. Ja todellakin nyt ymmärrän huolen aiheenne ja minä haluaisin palata tärkeimpiin kysymyksiin vielä. Ensiksi haluaisin korostaa sitä, ettei komissio ole mitään merkkejä jättänyt huomiota vuonna 2006kaan, jolloin teimme sitten tuon uuden ehdotuksen säästö, päästöjen vähentämisestä. Tämä tarkoitti laboratoriotestejä. Tätä täytyy kor, korostaa. Myös vuonna 2011 ja 2012 käytet, oli, oli kyse siitä, että ensimmäiset virheet näkyivät näissä päästöjä testeissä. Ja sitten myönteisesti seuraavaksi meidän täytyy saada tämä prosessi päätökseen. Me emme voi tehdä mitään uusia ehdotuksia näistä vaatimusten mukaisuuksista sen enempää, koska jäsenvaltiot eivät näkevystään muuta. Ja toiseksi se hidastuttaisi koko hanketta. Ja sanon nyt tämän aivan selvästi, jos meillä ei ole sääntöjä vuonna 2017 olemassa, niin sitten tämä status quo pysyy voimassa, eli pysymme tässä samassa tilanteessa ja näin sallimme sitten viisi kertaa korkeammat päästöt todellisessa ajoissa ja näin saamme neljä kertaa enemmän saasteita aikaiseksi, jos meillä ei sääntöjä vuonna, vuoteen 2017 mennessä ole. Ja silloin meidän täytyy sitten kansalaisille selittää, miksi meillä on 500 milligrammaa per kilometri typin oksideita, emmekä ole päässeet puusta pitkälle, emmekä ole saaneet ö, tätä tilannetta muuttumaan ollenkaan ja minä haluaisin nyt esittää muutamat vaihtoehdot. Jos me emme saa vaatimusten mukaisuudesta uusia päätöksiä aikaan, no komissio aikoo nyt seuraavaa kuukauden täysistuntoon tehdä tekstin äänestettäväksi tämän päivän keskustelun pohjalta ja minä haluan vahvasti sitoutua siihen, että tämä toinen vaatimusten mukaisuus lauseke, tarkastuslauseke saataisiin mitä pikimmin käyttöön ensi vuoteen mennessä mieluiten. Ja tämän voitte Tätä voitte pitää minun henkilökohtaisena sitoumuksenani niin tähän asiaan. Ja me haluamme myös tuota tyyppihyväksyntäjärjestelmää vahvistaa ja korostaa ja parantaa. ja minä näin sitoudun myös tyyppihyväksyntäsääntöjä korjaamaan. Ja toivon, että tämä ainakin osan teistä saa sitten äänestämään myönteisesti seuraavien parin kolmen viikon aikana. Kiitokset keskustelun päätteeksi yhden päätöslauselmaesityksen ja keskustelu on päättynyt ja äänestys helmikuun ensimmäisellä istuntojaksolla. point of order olkaa hyvä edustaja gerbrandy. Um, Kiitos oikein paljon puhemies. Me juuri kuuntelimme tässä komission jäsentä ja sitoumuksia tulevaisuuteen liittyen, mutta RDE päättää päätös on komission ja neuvoston päätös, ja neuvosto ei ole edes antanut mitään sitoumuksia ja komission sitoumukset eivät ole mitenkään merkittäviä. Voisitteko te nyt välittää viestin neuvostolle niin, että saamme, saamme kirjallisen vastauksen neuvostolta, joka ei tänään ole ollut läsnä? Kerbrandi, tämä ei ollut tällainen proseduraalinen puheenvuoro, vaan työjärjestyspuheenvuoro vaan kyseessä oli poliittinen puheenvuoro. Ja esityslistalla on seuraavana vaadin mietintö kulttuurien välisen vuoropuhelun kulttuurisen monitoimisuuden ja koulutuksen merkitys eu n perusarvojen edistämisessä. työjärjestyspuheenvuoro edustaja vaad olkaa hyvä.